hyökkäykset ovat sellaisia, että ne vaikuttavat kentällä ja tällä tavalla palkkarat vähenevät. Euh, Kiitoksia komissaari. Tässä sitten keskustelu päättyy ja äänestys on huomenna kello 12. Täällä on seuraavana sitten Kyriakos Trantfiliadisin mietintö EUn sisäisen solidaarisuuden lisäämisestä turvapaikka-asioissa. Minä annan esittelijä Trianta Filidesille puheenvuoron. Kiitoksia. Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomisesta on keskusteltu jo vuosien ajan ja näyttää siltä, että tämä vuosi muistetaan siitä, että tämä järjestelmä aloittaa toimintansa, mutta on myöskin nähtävissä merkkejä siitä, että yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä ei ole vaatimusten mukainen, mutta toivottavasti päästään askel askeleelta oikeaan suuntaan, vaikkakin hitaasti. Kun katsotaan mietintöä, niin siinä viitataan juuri tähän vaiheittaiseen lähestymistapaan. Ja Euroopan parlamentti haluaisi välittää komissiolle ja jäsenvaltioille selkeän viestin odotustemme osalta, eli että tarvitaan lisää solidaarisuutta turvapaikka-asioista puhuttaessa. Me olemme nyt onnistuneet siinä, että hyvin konkreettisella konkreettisia esityksiä solidaarisuuteen liittyen on esitetty, eli että vastuu jaetaan oikeudenmukaisesti jäsenvaltioiden kesken. Nyt me odotamme komissiolta, että se esittää lainsäädäntöehdotuksen, jotta me voimme jatkaa sitä työtä, joka on alkanut jo vuonna 1990. Saanen tässä yhteydessä kiittää kaikkia parlamentin jäseniä erinomaisesta yhteistyöstä. Kiitoksia. Euh, Sitten me siirrymme Catch the Eye-menettelyyn. Ensin minä annan herra Papa Nikolaulle puheenvuoron yhdeksi minuutiksi. Kiitoksia puhemies. EPP-ryhmän puolesta Rouva Holmaer, hän on meidän varjoesittelijämme ja omasta puolestani haluan myös onnitella esittelijää hyvästä mietinnöstä. Haluan painottaa sitä, että tämä keskustelu on tärkeä ja että tämä on tärkeä silloin, kun valmistellaan tätä mietintöä. Tämä yhteinen turvapaikkapakettikysymys menee eteenpäin ja me olemme olleet hyvin tiukassa aikataulussa ja se tarkoittaa sitä, että nyt me voimme laajentaa ajatteluamme ja antaa omia ehdotuksiamme. Ja he, kun neuvottelut saadaan päätökseen, niin aivan kuten esittelijä sanoi, asiat helpottuvat. Jotkut ongelmat saavat ratkaisun turvapaikkapaketin kautta, varsinkin kun eh, eh, puhutaan eh, taakanjaosta solidaarisuudesta. On tärkeää, että puututaan kaikkiin näihin tärkeisiin näkökohtiin, joita esittelijä otti esiin. Onnea hänelle, kiitos. Seuraavana sitten edustaja Romeva. Haluaisin esitellä eh, esittelijää. Aivan kuten sanotaan, tässä halutaan taata hyvä yhteinen eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä. Se on hyvin tärkeää eh, ja se on kuultu aikaisemminkin. Eh, ihmisiä kuolee jatkuvasti, kun he yrittävät päästä Eurooppaan välimereltä ja Tämän lisäksi olemme nähneet, miten tämä eh, toimenpiteiden puute johtaa eh, siihen eh, tilanteeseen, joka on hyvin huolestuttava. Tässä tarvitaan solidaarisuutta jäsenvaltioiden kesken ja tämä ei ole ainoastaan humanitaarista toimintaa, vaan se on vastuuta meidän pitää päästä eh, näistä ongelmista, joita monissa maissa on. Ja minun mielestäni se on tarpeen, se on mahdollista ja tässä ehdotetut eh, toimenpiteet ovat tarpeellisia. Kiitos. Kiitos. Edustaja Romeva. Rova Naseskukovicki seuraavana. Non. D'accord, n'est pas là. Madame Basescu. Hän ei paikalla. Edustaja Rouva Vasescu. Doamnă președinte, problematica azilului la nivelul UE continuă. Tämä maa, turvapaikka-ongelma Euroopassa on hyvin arka luontoinen ongelma. On monenlaisia suhteita maiden kesken, mutta meidän tarvitsemme paljon lisää solidaarisuutta, jotta epätasapaino saadaan korjaantumaan. Me tarvitsemme uusia sopimuksia solidaarisuuden tukemiseksi. Me olemme ymmärtäneet Romaniassa, miten tärkeää on auttaa maita, joihin tulee paljon maahanmuuttajia. Ja vaikka Romania itse saa hyvin vähän tällaisia tulijoita, mutta me olemme ymmärtäneet sen, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä näiden maiden kanssa, joissa tulijoita on paljon. Minä toivon, että jatkossa meillä on parempaa yhteistyötä ja varoja tähän yhteistyöhön. Kiitoksia. Sitten rouva Pasikova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Európska únia sa zaviazala, že v roku... Kiitoksia. EU on sitoutunut siihen, että vuoteen 2012 mennessä turvapaikkajärjestelmä on käytössä. Kyse on siitä tavoitteista, että meillä on yhtenäiset säännöt yhtenäisen suojan aikaan saamiseksi silloin, kun puhutaan kansainvälisestä suojelusta. Kyse on siis järjestelmän täytäntöönpanosta. Se on tärkeä asia. Muuttovirrat ovat monimuotoisia. Kyse voi olla turvapaikanhakijoista tai ilmansaattajan matkustavista alaikäisistä. Ja nämä muuttovirrat ovat erityislaatuisia ja tämä erityispiirre pitää huomioida. Jäsenvaltiot eivät useinkaan kykene käsittelemään turvapaikanhakijoiden turvapaikkahakemuksia. Meidän täytyy etsiä yhteistä lähestymistapaa, jakaa vastuuta tasaisemmin, luottaa toisiamme ja sitä kautta saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi. Kiitoksia. Sitten Rovetun Bronstein my wszyscy znamy problemy malty problemy włoch konkretnie lampedusy. E, niin mm, oletteko tietoisia maltan lampedusan kreikan ongelmista? Mm, on myös muita välimeren maita mutta me emme puhu paljonkaan Itä-Euroopan naapurivaltioista. Mutta kun katsotaan tätä asiaa. Se on meille valtava haaste kaikille. EUlla ei pitäisi olla mitään jakolinjaa etelän, Etelä-Euroopan ongelmien ja Pohjois-Euroopan ongelmien välillä. Meillä pitäisi olla yksi yhteinen politiikka tässä. Ja olen niin iloinen siitä, että monet puhuvat eurooppalaisesta solidaarisuudesta. Me tarvitsemme valvontaa tai jopa yhteistä rajavalvontaa. Jos sellainen olisi, niin me voisimme varmistua siitä, että ihmisiä kohdellaan ihmisarvon mukaisesti. Ja katsottaisiin, mitä heidän, miten heihin niin voidaan suhtautua oikein. Sitten seuraava puhuja. Kiitoksia, arvoisa komissaari arabikevään jälkeen maahanmuuttovirtojen määrä on kasvanut ja turvapaikkapolitiikan merkitys on kasvanut entisestään. Eteläiset maat ovat joutuneet kokemaan kovia ja he haluavat tasapainoisempaa taakanjakoa. Eli muidenkin maiden pitäisi auttaa heitä, mutta yksinkertaiset ratkaisut eivät välttämättä johda aina toivottuihin tuloksiin. Maahanmuuttajat saapuvat Eurooppaan odottaen parempaa elämää, mutta tehän tiedätte, että entiset siirtomaavallat ovat mielenkiintoisia kohteita, koska siellä puhutaan heidän omaa kieltä, mutta algerialaiset tai intialaiset maahanmuuttajat, silloin kun he tulevat esimerkiksi Romanian tai Viroon, niin silloin syntyy todellisia kielellisiä ongelmia ja integraatio yhteiskuntaan on lähes mahdoton ajatus. Jotta tällainen ongelma voidaan ratkaista, niin ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus valita se maa, johon he haluavat tulla integroiduksi. Kiitoksia. Kiitoksia, herra Paska. Ja sitten lopuksi Mikolasevits. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvä komissaari, hyvä puhemies. Eurooppalainen turvapaikka järjestelmä on sellainen, että sitä täytyy todellakin ryhtyä muuttamaan. Tämän järjestelmän täytyy antaa sellainen mahdollisuus jäsenvaltioille, että ne pääsevät sopuun asioista. Minä ymmärrän niitä maita, joilla, joilla on hyvin paljon tulijoita, erityisesti Afrikasta, kuten Kreikkaan, Maltalle ja Italiaan. Nyt tulee kuitenkin useakin maahanmuuttajia, jotka jatkavat transit-tyyppisesti esimerkiksi Slovakiaan asti. Slovakiassa on turvapaikka-asioissa tapahtunut edistystä. On järjestetty terveydenhuoltoa ja hyviä eh, integrointimahdollisuuksia. Kiitoksia. Sitten komissaari saa puheenvuoron. Kiitoksia puhemies. Hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin ensin kiittää esittelijää eh, Triantafilidesiä ja muita, jotka ovat tehneet töitä tämän mietinnön parissa. Komissio on tyytyväinen Euroopan parlamentin panokseen, kun kehitetään EUn solidaarisuutta turvapaikkakysymyksissä. Olen tyytyväinen siitä, että me olemme yhtenäisillä linjoilla ajatellen avainkysymyksiä, varsinkin solidaarisuuden pitää mennä rintarinnan vastuun kanssa nämä ulottuvuudet, joissa solidaarisuutta pitäisi kehittää, ne on tunnistettu kaikissa toimielimissä. Käytännön yhteistyö, tekninen apu, koordinointi, tuki, toimet, myös EASO taholta, niiden pitää mennä rinnan harmonisoinnin kanssa. Nyt kun meillä on äh, helppo, äh, helposti mobilisoitava joustava järjestelmä, äh, niin silloin jäsenvaltiot saavat sijoitettua turvapaikanhakijat myös tasapuolisemmin. E, haluan esitellä teille ohjaus meidän periaatteemme tässä asiassa. Ensinnäkin solidaarisuustoimien pitäisi olla kattavia ja tasapainoisia. Pitäisi mennä pidemmälle kuin ainoastaan tavalliseen maahanmuuttoon ja pitäisi kehitellä todellakin eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää. Toiseksi solidaarisuus ja turvapaikka-asiat kyse ei ole ainoastaan nämä äh, hätätoimista tai reaktiivisesta toiminnasta. Parempi olisi toimia niin, että jäsenvaltiot ottavat tästä jokapäiväisen toimintamallin ja ottavat sen mukaan omaan toimintansa. Meidän pitäisi pitää turvapaikkakysymykset keskiössä, ei ainoastaan sen tähden, että äh, se on poliittisesti tärkeää Kolmanneksi on olennaista, että noudatetaan kaikkia sitoumuksia. Komissio on raportoinut solidaarisuuskysymyksistä vuotuisessa kertomuksessaan äh, aina ensi vuodesta äh, alkaen. Komissio äh, kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan nykytilannetta ja haluaisin puuttua myös siihen, miten tässä puututaan Dublin säädöksiin – ja meidän pitäisi kehittää uusi järjestelmä, jonka avulla kohdentaan turvapaikanhakijat. Komission arvio 2007, siinä sanotaan, että jotkut jäsenvaltiot kantavat suhteettoman taakan omasta maantieteellisestä sijainnistaan johtuen. Äskettäin on nähty, että jäsenvaltiot, joilla ei ole ulkorajaa, ne voivat kokea myös tällaisen aseman – on aivan totta, että jäsenvaltioiden tilanteet ovat epätasa-arvoiset ja tällä, tällä tavoin jotkut jäsen, turvapaikanhakijat saavat enemmän mahdollisuuksia kuin muut. Tässä pitäisi saada aikaan lisää harmonisointia yhteisen turvapaikkajärjestelmän puitteissa. Niinpä toimielinten neuvottelut tässä asiassa ovat erittäin tärkeät. Kiitos. Kiitoksia komissaari Dali. Keskustelu on päättynyt eh, ja me siirrymme seuraavaan aiheeseen. Meillä on seuraavaksi yhteiskeskustelu lääketurvatoiminnasta. Ja me aloitamme Rova McEvenin mietinnöllä. Ja sitten täällä on kaksi mietintöä häneltä. Ja minä annankin nyt neljän minuutin puheenvuoron esittelijälle. Um, now, Paljon